sitten nämäkin ilmo- julkaistaan sitten kokouksen pöytäkirjassa. Ja sitten mitä tulee esityslistan muutosehdotuksiin, kollegat, ennen kuin lähdemme käsittelemään varsinaista esityslistaa, niin haluaisin ihan lyhyesti kertoa teille menettelytapoihin liittyvää, jotta ja samalla esittäisin pyynnön tähän samaiseen aiheeseen liittyen. Kyse on kollega Grobartskin mietinnöstä kohti Euroopan energiaunionin. Kyse on valiokunta tekstissä. Tähän liittyen esitettiin yli 200 tarkistusta kohta kohdata äänestyksiksi tai erillisäänestyksiksi. Yli 200 tämänkaltaista tarkistusta. INF-ryhmä, e joka on esittänyt eniten tarkistuksia, niin olen pyytänyt ryhmää tarkistamaan, että ovatko kaikki nämä tarkistukset todellakin tarpeellisia, sillä Muuten olisin hylännyt tämän ehdotuksen ja olen, olisin pyytänyt, että valiokunnassa asiaa käsitellään uudestaan. Mutta onneksemme osa tarkistuksissa vedettiin ryhmän toimesta pois, ja tämä tarkoittaa sitä, että meillä on nyt 59 tarkistusta, mutta edelleenkin 40 tarkistusta liittyen erillis- ja kohta kohta äänestyksiksi. Ja tämä tarkoittaa noin karkeasti arvioiden, että tiistaina tulette äänestämään 45 minuutin ajan tästä valiokunta-aloitteisesta tekstistä. Eli reilu tuntia vartti oli alkuun varattu tähän ja nyt se kestäisi noin kolme varttia. Mutta jatkuvasti minua kritisoidaan siitä, että äänestykset kestävät aivan liian pitkään. No, tottahan se on. Ja siksipä pyytäisinkin teitä vielä uudemman kerran pohtimaan sitä, että ovatko kaikki ehdotukset kohta kohta äänestykseksi ja erillisäänestykseksi tarpeellisia? Ja tarvitaanko aina numenhuutoäänestyksiä? Jos tältä osin saataisiin helpotusta aikaiseksi, niin se helpottaisi myöskin teidän työtänne. Vähimmäisäänimääräkynnyksiä kynnyksiä on muutettu. palautukseen liittyen, mutta jos jatkossa valiokunta-aloitteisten tekstien osalta esitetään 2300 3 sataa tarkistusta, niin tulen jatkossa pyytämään valiokuntia tarkastelemaan näitä ehdotuksia uudemman kerran, koska muuten täysistunnossa kyllä äänestykset venyvät aivan liian pitkiksi. Ja mitä tulee tämän viikon esityslistaan? Muutosehdotuksia tähän liittyen ei ole esitetty. Edustaja Turmes, olkaa hyvä. Äh, niin, esittäisin kommentin näistä monista tarkistuksista koskevat energiaunionia. Voin sanoa teille, että me olemme tunnista toiseen videoryhmän kesken pyrkineet samaan aikaan kompromisseja. Viime kädessä ENF on tehnyt 40-50 esitystä erillistä kohtakohdalta äänestyksestä – ja tämä on sitä, että täytyy olla jokainen strategia tällaista kiristämistä, jota tuo poliittinen ryhmä, vastaan, jota tämä poliittinen ryhmä harjoittaa. Ja, ja Turmes, wissen... Edustaja Turmes, sehän tiedätte, että me emme ole kovinkaan läheisissä väleissä ENFn kanssa. Tämä on molemmin puolista ja siksi vain ihan yleisesti todettakoon, että se mitä te väitätte ENFn tekevän, niin ei pelkästään ENF näin tee, kyllä monet muutkin näin tapaavat tehdä. Ei nyt sen enempää siitä, mutta ei tässä voi muuta kuin ikään kuin suojella jossain määrin INF, joten tämä esittämäni strategian pyyntö on paikkansa pitävä pyyntö. Siihen minä äsken pyrinkin. Meidän täytyy pohtia sitä, että miten voimme näitä menettelyä hiukan tehostaa. Edustaja Kappelo, olkaa hyvä. Herra puhemies, mitä tulee henkilökohtaisiin koken tuntemuksiin, niin siitä voidaan keskustella miten tahansa, mutta me olemme Lukumäärään rajoittanut, mitä tulee tarkistuksiin ja kohtalta äänestyksiin. Totta kai 45 minuuttia on paljon lisäaikaa ja pyrimme eh, pyrkimään siihen suuntaan, että pyrimme rajoittamaan näitä eh, kohtalaisuuksia ja muita ja kiitos, että meidän vastaan tässä. Kiitos. Jos ei ole mitään huomautettavaa, niin esityslista on tältä viikolta hyväksytty. Näin pääsemme esityslistan ensimmäiseen kohtaan, eli yhteiskeskusteluun juuri mainitsemastani mietinnöstä, jonka on laatinut kollega Grobatski aiheena kohti Euroopan energiaunionia. toinen teksti on kollega Erikssonin mietintö aiheesta Euroopan sähköverkon parantaminen vuoteen 2020 mennessä. Ensimmäisenä puheenvuorossa edustaja Tosinovski.